Care colleghe, cari colleghi, riprend... Hyvät kollegat, jatketaanpa eteenpäin ennen kuin aloitamme keskustelun Barosun julkilausumasta, kun hän esittelee komission vuoden 2011 työohjelmaa. Muistutan teitä siitä, että 30 vuotta sitten tapahtui hirvittävä maanjäristys, joka vaikutti esimerkiksi Basilikaton alueeseen Italiassa ja tuhansia ihmisiä kuoli ja loukkaantui maanjäristyksessä ja voinemme ilmaista tukemme niille perheille, joihin tämä maanjäristys 30 vuotta sitten vaikutti. Nyt annan puheenvuoron puheenjohtaja Barrosulle jotta hän voi esitellä komission työohjelmaa. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Minä voin tänään esitellä teille vuoden 2001 työohjelman. Tämä aloittaa itse asiassa loppuvaiheen, nimittäin tässä työ, tämä ohjelma nyt on uudessa vaiheessa. Tämän ohjelman hyväksyminen päättää dialogin, jota on käyty syyskuusta alkaen. Kun olemme valmistelleet tämän vuoden työohjelmaa, tämä on ollut ikään kuin ensimmäistä kertaa, E, uudella tavalla me olemme pyrkineet tätä puitesopimusta toteuttamaan ja käymään hyvin tärkeitä keskusteluja tulevien vuosien prioriteeteista. Tässä prosessissa minua on kannustanut tämä yhteneväisyys, hyvinkin konkreettisista aloitteista tämä prosessi on lähentänyt tällaista, onnistunut lähentämään kumppanuussuhteitamme te olette voineet tuoda nyt konkreettista lisäarvoa tähän suunnitteluvaiheen. Nämä strategiset äh, äh, aloitteet, jotka komissio on esitellyt, liittyvät näihin yhteisesti tunnistettuihin prioriteetteihin. Tässä on mukana 150 ehdotusta, joita komissio nyt työstää. Kestävä talouskasvu, on yksi tärkeimmistä prioriteeteista vuodelle 2011. Meidän pitää kolmella suunnalla jatkaa. Ensinnäkin talouden ohjausjärjestelmän vahvistaminen, rahoitusalan sääntely ja sitten 2020 strategian täytäntöönpano älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun osalta. Nämä, perusta, nämä perustuvat vakaalle taloudelle. Me olemme ottaneet käyttöön nyt uuden eurooppalaisen ohjausjakson, joka, joka eurooppalaista verojärjestelmää – pyrkii eh, vahvistamaan niin, että epätasapainoja poistetaan. On hyvin tärkeää eh, saada aikaan tärkeää lainsäädäntöä. 2011 tuodaan vielä loput säädökset eh, avoimuuden ja, ja, ja kansalaisten suojelun osalta myös pankkien, pankkien sääntely tähtää kriisien ennaltaehkäisyyn. Kun pääsimme yhteen, yhteisymmärrykseen kaupapoliittisista tavoitteista. Meidän pitää nyt ajatella tätä etuamme kilpailijoita vastaan. Jos kilpailijat ovat halvempia, niin meidän pitää olla fiksumpia ja tarkoituksena luoda tämmöistä yhtenäisempää eurooppalaista standardointijärjestelmää, normijärjestelmää, jotta pystyttäisiin paremmin antamaan kilpailuetua yrityksille, varsinkin PK-sektorilla jotta me voisimme olla kilpailukykyisiä ja että meillä olisi enemmän työpaikkoja, meidän pitää pyrkiä tämmöiseen resurssitehokkaaseen yhteiskuntaan. Sitä pitää suunnitella ja senpä takia ilmastonmuutos, energia, liikenne ja ympäristöpolitiikat ovat tärkeällä sijalla politiikoissanne. Erityisesti pitää keskittyä 2011 energiatehokkuuteen ja dynaaminen eh, eh, taloudellinen ympäristö tarkoittaa sitä, että meidän pitää myös työntekijöiden oikeuksia eh, suojella ja olla yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Meidän vuonna 2011, kun katsotaan valtion tukijärjestelmiä. Se on yksi konkreettinen askel, jossa otetaan huomioon palvelualan erityisluonne. Yhtenäismarkkina sopimuksella pyritään saamaan kaikki hyöty irti yhtenäismarkkinoista. Yritysten pitää keskittyä bisneksen tekemiseen, ei byrokratiaan. Hyvin usein on liikaa paperisotaa, jolloin yritykset luovuttavat esimerkiksi tämmöiset rajat ylittävät projektit tekijänoikeuksia voitaisiin esimerkkinä yksinkertaistaa, jotta saataisiin aikaan enemmän rajat ylittävää yhteistyötä, joka sitten samalla loisi lisää työpaikkoja, erityisesti digitaalisella alalla. Tarkoituksena myös vahvistaa kuluttajien luottamusta riitojen ratkaisujen vaihtoehtoisiin mahdollisuuksiin ja tällä tavalla myös kuluttajien väliset ongelmat saataisiin nopeammin sovittua. Puhemies, hyvät jäsenet, kun kun ajatellaan kuluttajia, opiskelijoita, työntekijöitä tai kaikkia, joita Euroopan, Euroopan eri maissa tänä päivänä on, niin on, on uusia mahdollisuuksia tarjolla jotta pystyttäisiin parantamaan elämänlaatua ja jossa Euroopan unionin lisäarvo tulee näkyväksi ja jotta me todella toimimme kansalaisten palvelijoina. Ja tämä konkreettinen tarjonta kansalaisille menee pidemmälle kuin yhtenäismarkkinat. Meidän pitää auttaa kansalaisia hyödyntämään Euroopan unionin tarjoamia mahdollisuuksia. Senpä takia, kun me ajattelemme tällaisia älykkäitä rajoja, matkustamisen helpottamista ja samalla kuitenkin estäen, estäen laittomat maahan, laittoman maahanmuuton. Ja meidän tarkoituksena on estää sellaisten tulo alueelle, jotka pyrkivät väärinkäyttämään olemassa olevia eurooppalaisia järjestelmiä Euroopan, Euroopan rooli maailmassa pitäisi vastata sen taloudellista painoarvoa. Ja senpä takia nyt haluamme konkreettisia toimia, että 2020 strategia työpaikkojen luomiseksi toimisi myöskin kansainvälisen, rooli, kansainvälisen roolimme kehittämiseksi. Ja tähän tarvitaan todellakin vahvempaa Eurooppaa. Hyvät jäsenet, ennen kuin lopetan, niin haluan lyhyesti kertoa, mitä ette tästä komission työohjelmasta löydä ja miksi näin on. Me teemme seuraavan monivuotisen rahoitusnäkymän eh, suunnitelman eh, eh, laatimaan joulukuun puoleen väliin mennessä. Ja tämä istuu sitten yhteen tämän laajemman rahoituskehyksen kanssa. Työ, täytäntöön Pano, täytäntöönpano ei ole otettu mukaan tähän työohjelmaan eikä myös kansainvälisiä sopimuksia, koska niiden edistyminen riippuu pitkälti kolmesista osapuolista. Ja meidän täytyy nyt keskittyä avainbisnekseemme. Meidän pitää jatkaa dialogiamme näistä kysymyksistä parlamentin kanssa. Hyvät jäsenet, tähän johdannoksi olen huomannut, että työohjelma ei siis ole dialogimme loppu, vaan seuraava etappi on suunnata Euroopan unioni pois kriisistä. Nyt on päästävä vauhtiin. Meidän pitää yhteisesti tätä työtämme suunnitella. Ja tässä haluaisin kannustaa neuvostoa ja parlamenttia tulemaan mukaan kolmenvälisiin neuvotteluihin siitä, miten voimme EUn ohjelmakautta paremmin suunnitella etukäteen. Meidän tarkoituksemme on saada aikaan sopimuksia nopeammin, jotta sellaiset aloitteet, jotka ovat tärkeitä, saataisiin nopeasti käyttiin. Tällainen yhdistetty, ponnistus, yhdistetty ponnistus osoittaisi, että me pystymme kriisiinkin reagoimaan nopeasti. Euroopan kansalaiset odottavat meiltä tätä ja Euroopan toimielinten pitäisi siis reagoida näihin odotuksiin. Kiitos. Grazie, signor Presidente. Kiitos, puhemies. Seuraavana puheenvuorossa saavat poliittisen ryhmien edustajat. Ensimmäisenä Josef Sayer, kaksi minuuttia. Tisztelt Pitella elnök úr, tisztelt Barroso Kiitos, puhemies komission puheenjohtaja, hyvät kollegat. Meidän on voitettava Euroopan kriisi. Meidän on perustettava taloutemme työhön. Nyt meillä on vakava kriisi ja meidän on päästävä siitä jotenkin ulos ja päätettävä, mikä on kaikista tärkeintä. Meidän on varmistettava, että mahdollisimman monet Euroopan kansalaiset voivat saada työtä. Me kannatamme työohjelmaa etenkin työpaikkojen luomisen osalta. Olemme oppineet paljon kriisistä ja olemme käynnistäneet nopeutetun menettelyn, jossa luomme uutta taloushallintoa ja toivon, että vuoden kuluttua meillä on uudet finanssisäädökset ja uusia ehdotuksia taloushallintoalalta. Ja toivon, että voimme mahdollisimman hyvin saada näitä esityksiä ja hyväksyä niitä. Kollegat, varmasti ottavat kantaa yksityiskohtiin. Minäkin poimin sen. Tutkimus ja kehitys on aivan keskeistä ja sillä alalla meidän on katsottava, millaisilla hankkeilla viemme sitä eteenpäin. Henkisen omaisuuden suojaa on laajennettava samoin patenttijärjestelmää Euroopassa. On hyvin tärkeää myöskin lisätä EU-hun tuotavan ruoan tarkistuksia ja valvottava myös omien tuottajiemme toimintaa ja näillä pitäisi olla samanlaiset säännökset. Tästä aiheesta haluaisimme lisää ehdotuksia. Lissabonin sopimuksen pohjalta olemme nyt syyskuussa nähneet uudenlaisen järjestyksen synnyn, jonka Barroso mainitsi unionin tilapuheessaan Parlamentin mielestä on erittäin tärkeää tehdä lisätoimia tähän suuntaan. Valitettavasti aiemmat kokemukset eivät ole olleet hyviä, sillä osa työohjelmista ei ole toteutunut aikaisemmin. Tuhlataan energiaa ja aikaa, analysoidaan turhaan ja hyväksytään asiakirjoja vuosi vuoden perään, vaikka ne eivät oikeasti vaikutakaan mitään käytäntöön. Meidän pitäisi joka vuosi tarkastella ohjelmien täytäntöönpanoa, sillä silloin pystyisimme parantamaan tehokkuutta. Kiitos ja pyytäisin kollegoja pitämään kiinni heille myönnetystä puheajasta, sillä olemme jo aika tavalla myöhässä aikataulusta. En sano sitä siksi, että Svoboda nyt on seuraavana, sillä hän pitää aina kiinni aikataulusta. Svoboda, olkaa hyvä. President uh, Sefcovic, uh, ich glaube... Mm. Hyvä puheenjohtaja me hyväksymme aika paljon tästä, mm, sitä, mitä tässä ohjelmassa on. Uh, kriittiset kohdat varmasti ovat sellaisia, joista voimme vielä eh, keskustella. Mutta Euroopassa ainakin on nyt sen tämmöistä anti-eurooppalaista mielialaa aika paljon toimieliä vastaan ja niin edelleen. Meidän pitää nyt miettiä sitten, että mikä sisältö ja mitä, miten, millä menetelmin tätä, voidaan sitten, tätä vastaan voidaan käydä Ensinnäkin kasvupolitiikka. Puheenjohtaja, on, on hyvä, että me säätelemme rahoitusalaa ja jonkunnäköisiä tällaisia pelastussuunnitelmia, mutta jossain vaiheessa meidän palata siihen, mitä puheenjohtaja, mihin puheenjohtaja Ruuso on virannut, eli tämmöisiä vihreitä kasvua, vihreitä työpaikkoja saada aikaan. Komissaari Ötlinger on viime aikoina julkaissut paljonkin energiapolitiikasta valtavia investointeja, mutta mitään ei ole tästä, miten nämä investoinnit sitten sitten rahoitetaan. Tästä kriisistä täytyy päästä ulos aktiivisen kasvun kautta ja senpä takia energia liikennealalla niin, niin niillä pitää niiden pitää investoida, jotta päästään tähän vihreään kasvuun tai vihreisiin työpaikkoihin. Ja siihen, siis siitä ei ole vielä paljonkaan sisältöä. Sisämarkkinat toiseksi, niin tämä sisämarkkinakonsepti, mitä jotenkin avata, te olette Mario Montin kertomusta lukeneet, mutta Mario Montikin kritisoi jonkun verran tätä sosiaalista ulottuvuutta sisämarkkinoilla. Me, tällä alalla pitää tapahtua vielä lisää ja nyt odotamme teidän konkreettisia ehdotuksianne lähetettyjen työntekijöiden direktiivin osalta, koska tämäkin osalta on hyvin tärkeää, että sitä ei käytetä palkkadumppaukseen, vaan sosiaaliseen edistykseen. Sitten kolmanneksi veropolitiikka nämä ovat aika tähän mennessä aika heikkoja nämä argumentit. On sellaisia maita, joissa verokanta on alhaisempi ja jotka sitten koittavat houkutella yrityksiä sinne ja sitten jos he joutuvat sitten ongelmiin, niin kuin Irlantikin, niin sitten sanotaan, että nyt teidän pitää jollain tavalla rahoittaa meidän budjetin alijäämä. Mutta verojen yhtenäistäminen harmonisointi, esimerkiksi vähimmäisverokannan ja, ja yritysverokannan harmonisoiminen on hyvin tärkeää. Se olisi tärkeää tärkeä edistysaskel. Tiedän, että tähän ei jäsenvaltioita kovin helposti saada mukaan, mutta komission esitys on hyvä. Ja mitä tulee sosiaaliseen alaan, niin on hyvin tärkeää, että, että kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on kasvanut, ja tätä emme voi hyväksyä, ja sen takia erityisesti köyhät ovat joutuneet kärsimään tästä kriisistä. Sitten tämä kansalaisten aloite, no niin, on hyvin tärkeää, että kansalaisia muistetaan, mutta miten sitten teemme tämän? Ja, ja, ja, ja on hyvin tärkeää, viedä tietoa eteenpäin. Monet eivät ymmärrä, että monissa tapauksissa me julkaisemme vain tämmöisiä täysin käsittämättömiä lehdistötiedotteista. Meidän pitää saada enemmän vietyä kansalaisten taholle tätä tietoa ja kansalaisaloitteita pitää tukea ja meidän pitää katsoa, että kansalaiset, jotka ryhtyvät Euroopan tällaisia kansalaisaloitteita tekemään, niin ymmärtävät työt, mistä tässä, tässä on kyse. Kiitos Svoboda. Seuraavana Valean, kolme minuuttia. Dear colleagues, times are hard for the European economy and for the European project. Kiitos. Tämä on hyvin vaikea tilanne koko eurooppalaiselle projektille. Me olemme nyt tämmöisiä suuria äh, paketteja tehneet, ilmastopaketti 2020, äh, ja tuntuu siltä, että ei oikein tiedetä, minne haluamme mennä ja mitä, miksi haluamme. Miksi minä sanon näin? koska jos me haluamme olla parhaita, niin ei, ei riitä, että halutaan. Realiteetit on se, että tällä hetkellä meillä on strategioita, joihin ei edes uskota. Kukaan lähes kukaan ei täytäntöönpäne niitä, eikä kukaan ole myöskään valmis niitä rahoittamaan. Ja nyt tuntuu siltä, että strategioita on liikaa, eikä ole intressiä sitten niitä viedä, viedä päätökseen. Ja senpä takia nyt aika palata, palata lähtöpisteeseen yksinkertaisia asioita, yhtenäismarkkinat. Se pitäisi olla yksi suuri tavoite. Ja meidän kaikkien ponnistelujen pitäisi keskittyä siihen, jos me haluamme siis olla kilpailukykyisiä, niin me tarvitsemme enemmän e-, taloudellista integraatiota ja aino, ainut mahdollisuus tämä saada aikaan on yhtenäismarkkinat pidän Paroson e-, ehdotuksesta yhtenäismarkkinasopimuksesta, mutta se ei riitä. Montin raportista löytyy mitä tarvitaan. Tarvitaan lisää pääomaa, vähemmän byrokratiaa. Meidän pitäisi keskittyä yksinkertaisiin asioihin, jotka suoraan vaikuttavat Euroopan kilpailukykyyn, kuten resurssitehokkuus, e, energia, menojen pienentäminen, paremmat liikenneyhteydet ja niin edelleen. Komission ja parlamentin pitää tehdä yhteistyötä varmistaakseen, että Eh, että me pääsemme näihin päämääriin. Me odotamme tätä kunnianhimoista monivuotista eh, rahoitusnäkymää vuonna 2011, mutta tarvitaanko enemmän sääntelyä eh, finanssikriisin voittamiseksi? Kyllä, mutta jos vain siinä tapauksessa, että se edistää Euroopan kilpailukykyä. Joka tapauksessa pitäisi eh, välttää tämmöistä autistista vastausta eh, kriisiin. Meidän pitää katsoa, miten tästä eteenpäin. Ja viesti kansalaisille on se, että EU on pragmaattinen, ei pelkästään ideoiden eh, luontipaikka. Ei meistä tule maailmanlaajuista toimijaa ja sen sijaan, että tekis, teemme valta, valtavasti äh, ehdotuksia maailmalle, niin itse asiassa tämä on toisinpäin. Tämä uusi ohjausjärjestelmä, ohjausjakso äh, on, on osoitus siitä, että on ollut jotakin heikkouksia, mutta jos käytetään jäsenvaltioita ja jäsenvaltioita hyväksi, hyvä, äh, hyväksi niin heidän pitää uskoa että Brysselin poliitikot ovat lähempänä kansalaisiaan ja, ja MEPit lähellä kansalaisia, mutta tämä on vaikea viesti viedä eteenpäin, mutta tämä pitäisi vuonna 2011 saada aikaan. Toivon, että pystytte tämän kansalaiset vakuuttamaan, jotta kasvua saadaan ei, ei Brysselistä, vaan jäsenvaltioista käsin. Ja vain tällä tavalla tämä Phoenix-lentu voi lähteä lentoon. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Rebecca Harms, kolme minuuttia. Ja, <clears throat> vielen dank. Kiitos puhemies. Puheenjohtaja Parosu. On tärkeää tehdä selväksi se, että me emme voi keskustella työohjelmasta ottamatta huomioon nykyistä budjettitilannetta ja Kreikkaa ja Irlantia ja mahdollisesti muita valtioita, jotka voivat joutua vaikeuksiin. Ensimmäiseksi haluankin todeta, että että kun kuulin tuon budjettikeskustelun lopun, niin Barroso suhtautui hyvin avoimesti parlamentin kantaan. Ja se on myös tärkeää, että toimitaan rehellisesti. Kun me nyt hyväksymme työohjelmaa, niin meidän ei pidä teeskennellä, että me pystyisimme saavuttamaan kaikki nämä kunnianhimoiset tavoitteet ja panemaan ne täytäntöön, jos Meillä ei ole sellaista budjettia, joka on luotettava ja jota pitää aina uudestaan ja uudestaan neuvotella näiden tavoitteen saavuttamiseksi. Toinen asia, jonka haluan ottaa esille, on Irlanti. On käynyt selväksi, kuinka kaukana olemme todellisesta ratkaisusta ja kriisistä ulos pääsemisestä. Ja kriisinhän päädyimme siksi, että olemme olleet liian liberaaleja finanssimarkkinoilla Oman ryhmäni puolesta haluan sanoa, että se mitä ehdotuksia nyt on tehty finanssikriisin hallintaan saamiseksi ja sen hoitomahdollisuusten muotoilemiseksi, niin näissä ehdotuksissa on hyviä lähtökohtia, mutta emme usko, että tämä riittää tavoitteeseen pääsemiseksi. Jos katsotaan taaksepäin ja katsotaan sitä, miten pitkään olemme jo puhuneet siitä, että mitä merkitsee menestyksekäs valuuttaliitto EUn sisällä ja sen takaaminen, niin miten tärkeä asia se olisi EUn taloudelle ja teollisuudelle, niin tätäkään asiaa meidän ei pidä jättää pois silmistämme. Yhteinen raha- ja talouspolitiikka ei saa olla sellaista, että vain hoidetaan oireita. Ja tämän tyyppinen toisenlainen lähestymistapa meiltä puuttuu. Svoboda otti jo esille tämän vihreän aspektin. En ole tyytyväinen siihen, mitä strategiassa 2020, Eurooppa 2020 pidetään vihreänä kestävänä oikeudenmukaisena kasvuna. Se, millaisena se näyttäytyy tässä työohjelmassa, ei ole sama asia kuin Eurooppa 2020 strategiassa. Ja on tärkeää pyrkiä pitämään kiinni kestävän Euroopan rakentamisen ideasta. Parola Kiitos ja sitten Aldrich Vlasak yksi minuutti. Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a... Kiitos puhemies. Hyvät eh, naiset ja herrat, ensi vuosi on koe koko toimielimillemme, kaikille toimielimillemme siinä onnistummeko me nykytalousarviotilanteessa toteuttamaan on politiikkojamme ja luomaan kestävää kasvua. Tässä mielessä komission toimintasuunnitelma on avainkysymys näissä asioissa. Ja me tässä ehkä se, että luomme vähemmän lakeja on parempi asia, koska silloin me pystymme luomaan enemmän ja jos, erityisesti jos mietimme nyt näitä palveluihin liittyviä myönnytyksiä. Tässä asiassa täytyy muistaa, että kun teemme kaikenlaisia myönnytyksiä, niin niistä ne on jätet, siinä on jätetty julkiset sopimukset ulkopuolelle ja siitähän meillä on olemassa myös Euroopan tuomioistuimen päätös. Ja jos mietimme julkista sektoria ja yrityksiä, on hyvin ikävää niiden kannalta, jos niiden, niitä velvoittavat olosuhteet jatkuvasti muuttuvat. Ne ovat hyvin ikäviä heidänkin, niidenkin päätösten teon kannalta. Meidän täytyy, meidän täytyy olla paljon tasaisempi ja vakaampi päätöksentekokehitys ja kehys, jotta kaikki tietävät, missä mennään. Kiitos sitten äh, Le Jarik, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Monsieur... Kiitos puhemies. Mm, herra Barroso, komission perustelu on, että, että, että kriisiä oikeastaan Euroopassa olekaan. Te olette kirjoittaneet jopa asiakirjanne näin. Elpymisen merkit ovat selvät. No missä niitä, nykee, missä niitä näkyy työttömille ja kodittomille? Voitteko kertoa? jo yli 200 miljardia euroa on myönnetty pankkitukiin. Ja tiesittekö, että tämä 200 miljardia euroa säästettiin tai vaaditaan kahdeksan maan säästöiksi, jotka ovat nyt tällä listalla komission ohjelmaan eh, pitäisi eh, tehdä jonkun näköinen vaikutusten arviointi työttömille työntekijöille ja, ja, sekä Lissabonin että Maastrichtin sopimuksen perusteella. Ja itse asiassa nämä eh, näkyvät vain työn maksujen parantamisena ja, ja e, e, eläkemaksujen jakamisena. Ja mitä tulee sitten pääoman ja, ja julkisen talouden parantamiseen taas tulee paikkoja uuden, uusien verojen luomiseksi. Toisaalta uusi, uudet luotot keskuspankilta jotka korvaavat edelliset luotot, ne auttavat jäsenvaltioita tukemaan pankkiansa, mutta sen sijaan pitäisi tukea enemmänkin tätä julkista hyvää, jota, jota pitäisi tutkimuksella ja, ja innovaatioillakin tukea. Me, me tarvitsemme Euroopassa muunlaisia rikkauksia kuin työttömyyttä ja, ja säästöjä. Parola. Kiitos. Sitten Nikit Savela Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Koska työpaikkojen luominen on yksi työohjelman prioriteeteista, meille haluan kiinnittää komission huomiota, mutta vaikuttaa siltä, että kukaan nyt ei kuuntele siellä komission puolella. Tästä huolimatta haluaisin, arvoisa komission puheenjohtaja, kiinnittää komission huomion uuteen maahanmuuton aikakauteen, sillä Etelä-Euroopasta lähdetään ulkomaille. Esimerkiksi Kreikassa suuri osa pätevästä koulutetusta ammattitoisesta nuoresta työvoimasta lähtee esimerkiksi Kanadaan. Ja sama tapahtuu Irlannissa. Toisaalta Saksa. Saksassa on pulaa taitavasta työvoimasta Saksan ei tarvitse tuoda työvoimaa kolmansista maista, sillä sellaiset jäsenvaltiot, joissa on talousongelmia, voivat tarjota Saksalle työvoimaa. Haluaisin ehdottaa komissiolle sellaista esitystä, että kun puhutte lisäarvosta, niin miksi ette lisäisi eurooppalais, eurooppalaisia lisäarvon työmarkkinoita tähän. Ja meidän on saatava kysyntä ja tarjonta kohtaamaan. Meidän on vahvistettava Eurooppaa taitavan eurooppalaisen työvoiman voimin. Tämä on Euroopan missio ja ehdottaisin, että toimisitte näin. Kiitos ja sitten, sitten siirrytään yksittäisiin puhujiin. Ensimmäisenä Richard Seeber, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Niin haluaisin onnitella tästä työohjelmasta. Meidän pitäisi kuitenkin ehkä vielä vahvistaa näitä strategisia tavoitteita ja meidän pitkän tähtäimen strategioita pitää, pitää rohkeammin ehkä tuoda esille. Tällä parlamentissa saatte kyllä varmasti tukea. Ehkä tuo neuvosto on sitten enemmänkin se jarruttava puoli ja nämä progressiiviset voimat nyt, kuten me ja komissio, meidän pitää pitää yhtä. Ja tärkeää on, että saamme tehdä, tehtyä Euroopasta kilpailukykyisen, jos kerran meidän tavoitteemme on tämä kestävä sosiaalinen kasvu ja taloudellinen kasvu. Tärkeää on myös, että tämä viesti myydään oikein. Valitettavasti eh, antieurooppalaiset voimat nyt mediassa ovat hyvinkin, eh, hyvinkin selkeä, vahvasti esillä ja jokainenhan tietää, että Eurooppaa voidaan vain oikein, yhteen, yhdessä viemä, viedä oikeaan suuntaan. Nyt seuraavien vuosien aikana e, komission pitäisi ehkä ajatella tehokkuuden kasvattamista sekä energian että luonnonvarojen osalta, että myöskin koulutuksen osalta koulujen ja yliopistojenkin pitäisi olla mukana, jotta saataisiin tämä Eurooppa kasvatettua Äh, täyteen, äh, täyteen pituutensa. Tarvitaan siis koulutusta. Meidän pitää muistaa, että muukaan maailma ei nuku ja, ja senpä takia nämä neuvoston esille tuomat äh, asiat, me, me uskon, että neuvoston, äh, komission kanssa meidän pitää katsoa enemmänkin tulevaisuuteen kuin taka, takaisinpäin. Kiitos ja sitten kaksi minuuttia Monika Benova. Kiitos puhemies, Ševčovič. Nämä turbulentit ajat eivät olleet komissiolle helppoja, eikä työohjelman valmistelu tällaisissa oloissa myöskään. Onnittelut siis tästä lopputuloksesta. Kriisin jälkeinen jälleenrakentaminen on tärkeä tehtävä, mutta suhtaudun hiukan epäilevästi tähän. On liian varhaista puhua elpymisestä. Pieniä merkkejä on, mutta ei ole varmaa, että elpymistä ylipäänsä joskus tapahtuu. Me emme kestä toista epäonnistumista. Uudistukset ovat aika epätodennäköisen oloisia tällaisina aikoina, kun ajatellaan esimerkiksi Irlannin ja Kreikan tilannetta. Velat ovat hyvin suuria, mutta rajoittavan äh, talouspolitiikan johdosta ne kasvavat entisestään. Samoin näen ponnistelut budjettikurin lisäämiseksi yhteiseurooppalaisten sääntöjen avulla. Kriisissä tällaiset säännöt ovat, ne kääntyvät itseään vastaan. Ne säätelevät, ne, ne eivät auta poistamaan Euroopan rakenteellista epätasapainoa, mutta tästä käydään vielä pitkään keskustelua. Minä kannatan finanssialan sään, säännöksiä, mutta en ole varma, ovatko ehdotukset riittäviä. Periaatteessa on kuitenkin kyseessä askel oikeaan suuntaan. Kestävän kasvun perääminen on myös erittäin hyvä asia. Ymmärrän, että tällaisessa ohjelmassa ei voi mennä yksityiskohtiin, mutta joka tapauksessa tarvitsemme köyhyyden torjuntaa sekä sosiaalista osallisuutta. Kiitos. Ja sitten Jan Hodgson, yksi minuutti. Niin tässä ohjelmassa on hyviä eh, prioriteetteja, eh, talouden kasvu, energiatehokkuuden parantaminen ja uudistuvat energialähteet. Eh, jos on pro-eurooppalaisia hallituksia, niin varmasti näitä tavoitteita, tavoitteille aplodeerataan mm, ja, ja, ja edistykselle yhtä lailla Kuitenkin tämä minun ryhmäni, joka tuo esille PK-yrityksiä Flandersin, Walesin ja Katalonian puolelta. Meidän, kunnian, meidän päämäärämme on olla osana eurooppalaista päätöksentekoa ja me toivottavasti voimme kotona Eh, vaikuttaa omien maidemme kehitykseen, mutta myös täällä rakentavasti vaikuttaa Euroopan kasvuun. Signora Vera del Castillo. Kiitos. Seuraavan eh, Rova Castillo Vera, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Nyt eh, tällaisena kriisin hetkenä on kaksi suurta poliittista mahdollisuutta. Toisaalta ennaltaehkäisevää politiikkaa ja sitten taas puolestaan en, innostavaa politiikkaa. Ja nyt meidän täytyy tehdä tätä ennaltaehkäisevää politiikkaa ja varsinkin valvoa rahoituspalveluita ja rahoitusmarkkinoita ja hallintoa ja parantaa tätä hallinnon menetelmäämme. Ja täytyy myös pyrkiä ennakoimaan niitä ongelmia ennen kuin ne kaikki eurooppalaiset taloudet suorastaan syöksevät tuhoon. Ja näin e, meidän täytyy myös sitten miettiä tätä toista politiikan lajia, joka on myös äärimmäisen tärkeää. Puhe, puhemies e, ja hyvä komission jäsen ja puheenjohtajamaan edustajaa. Näissä politiikoissa on seuraavat tärkeimmät kohdat, tietysti niitä on monta muutakin, mutta minä luettelen niistä vain seuraavat. Tutkimus ja innovaatio, digitaalisen äh, ohjelman kehittäminen ja sisämarkkinat. Ja näin, tämä tässä ensimmäisessä kysymyksessä, joka liittyy juuri tuohon tutkimukseen, niin, ja innovaatioon, niin tässä minusta on aivan huomattavia puutteita komission ohjelmassa. Barroso jo ehti sanoa, että on olemassa tällaisia suuria ohjelmia 2011 vuodelle, mutta ne eivät missään tapauksessa riitä. Ja minä ja minun ryhmäni olisimme halunneet paljon enemmän, olisimme halunneet tällaisen tutkimuksen puiteohjelman numero kahdeksan jo saada mm, silmiemme eteen, eikä sitä ole alkuunkaan tuossa, puheenjohtajan, tuossa komission ehdotuksessa. Kollega. Kiitoksia. Seuraava puhuja Kristian Vigenin kaksi minuuttia. Председател, уважаеми господин заместник председател на комисията, уважаеми колеги, обсъждането на Hyvät kollegat, varapuheenjohtaja, tämä työohjelma ei ole kovinkaan mu- muodollinen. Tarkoituksena, että kansalaisten huomio saadaan kiinnitettyä siihen ja toisaalta komissiolle pitää myös tehdä selväksi se, tai pitää itselleen tehdä selväksi se, millä, miltä aloilta se saa tukea parlamentista. Olisi hyvin tärkeää, että seuraavan vuoden aikana nähdään, mitä Eurooppa tekee kansainvälisellä foorumilla. Tarvitaan vahva ulkoasian hallinto, ja sehän tulee olemaan pitkälti komission vastuulla. Laajentumisen osalta toivomme, että komissio menisi eteenpäin ja jatkaisi samalla, samalla linjoilla kuin tänäkin vuonna. Edistysluvun 24, 24 neuvotteluissa on hyvin tärkeää ja toivomme, että saamme kertomuksen komissiolta laajentumisneuvottelujen edistymisestä. Turkkia pitäisi kannustaa nyt noudattamaan niitä sitoumuksia, joihin se on ryhtynyt ja myös uuden perustuslain laatiminen erityisesti ihmisoikeuskysymysten osalta on tärkeää saada aikaan. Haluaisimme myös, että komissio antaisi parlamentille säännöllisesti tietoa siitä, mitä Serbian jäsenyyshakemukselle kuuluu. Haluaisimme tietyt korjaukset saada aikaiseksi, jotta voimme koordinoida tavoitteita, komission tavoitteita ja yhdistää ne budjettiin. Parlamentti tukee tätä strategiaa, jotta vuoteen 2020 saakka voitaisiin tätä asiaa saada vietyä eteenpäin. Andreas. Kiitos. Seuraavana Andreas Schwab. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Me haluamme, että komission lainsäädäntöohjelma – suuntautuu Euroopan pitkäaikaisiin tavoitteisiin ja tässä suhteessa joiltakin osin on vielä parantamisen varaa, vaikkakin lainsäädäntöohjelma periaatteessa on oikein tervetullut. Minä puhun erityisesti yhtenäismarkkinoista ja haluan todeta, että Montin yhtenäismarkkinaraportin perusteella haluamme saavuttaa sellaisen tilanteen, jossa kaikki Euroopan kansalaiset voivat nykyistäkin paremmin hyötyä yhtenäismarkkinoista. Jos komissiossa otetaan Montin raportti lähtökohdaksi, niin on käsiteltävä myöskin sitä, että komission mahdollisuuksia käydä toimiin sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka loukkaavat yhtenäismarkkinoiden toimintaperiaatteita, on vahvistettava. Ja tällaista ehdotusta tässä työohjelmassa ei valitettavasti ole toimenpiteet, kuten digitaalinen agenda, asuntolainat ja muut ovat sellaisia, joita joka tapauksessa tarvitsemme, vaikka en nyt menekään yksityiskohtiin. Ja toivomme, että kun näistä nyt on ilmoitettu, että ensi vuonna tehdään ehdotuksia, niin toivomme, että niitä myös nähdään. Meidän on voitava vaatia komissiolta myöskin, että kaikkiin lainsäädäntöehdotuksiin tehdään myös vaikutusten arviointi, jotta nähdään, mihin niitä oikein tarvitaan. Kiitos. Ja seuraavana Evelyn Gebhardt, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, hyvä komissaari. Lissabonin sopimus toi etu, eh, edistysaskeleen kansalaisille. Tämä sosiaalinen markkinatalous on otettu käyttöön, jossa, eh, joka on mukana perus, ja EUn perusarvoissa. Ja niinpä me peinä me odotamme, että tämä sosiaalinen markkinatalous eh, viedään nyt käytännön tasolle. Nyt kun katsotaan, mitä yhtenäismarkkinasopimus ja yleensäkin yhtenäismarkkinat toimivat, niin jotain puuttuu siitä, mitä siellä oikeastaan pitäisi olla tai olisi voinut olla. Ei riitä, että tämmöinen sosiaalinen vaikutusten arviointi toimitetaan lainsäädännön edessä, vaan me tarvitsemme jonkunnäköisen sosiaalilausekkeen, jotta se mitä on luvattu, nimittäin se, että Euroopan kansalaiset todella hyötyvät Euroopasta jotain, että se näkyy heidän tasollaan, eikä se ole pelkästään mustaa valkoisella. Ja tässä tämmöinen sosiaalilauseke ja sen lisäksi esimerkiksi tällaiset yleishyödylliset palvelut, jotka tarvitsevat erityistukea. Ja minusta täällä puuttuu myös sitä, että komissio – jossain vaiheessa puuttuisi tähän asiaan vahvasti ja käsittelisi myös työntekijöiden asemaa esimerkiksi tämän lähetettyjen työntekijöiden direktiivin osalta, jota edelleenkin odotellaan tässä ja katsotaan, mitä se sitten pitää, pitäisi sisällään. Ja minua vähän nyt jo ärsyttää se, että jo pitkään Euroopan parlamentti on vaatinut komissiolta sitä, että tämmöinen ryhmäkannejärjestelmä saataisiin Euroopassa aikaan. Jo viisi tai kuusi tutkimusta on tehty siitä eh, komission piikkiin ja mitä tässä nyt työohjelmassa lukee, että taas nyt sitten pyydetään, annetaan toimeksi joku tutkimus asiasta. Eh, näin asiaa ei voida viedä eteenpäin. Me tarvitsemme konkreettisia ehdotuksia ja päätöksiä komissiosta tältä alalta. Kiitoksia. Sitten Monsieur le Président. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Olen EPPn koordinaattorina tässä talous- ja so- talousasian valiokunnassa ja kiinnittäisin ohjelmassa seuraaviin asioihin huomiota. Erityisesti taloushallinnon parantamiseen ja eurooppalaiseen ohjausjärjestelmään. Ja tähän hallintoon ensiksikin meidän täytyisi pyrkiä pääsemään näihin tavoitteihin. Se on aivan olennaista. Meidän ryhmämme toivoo tehokkaita näkemyksiä tähän, jotka menevät paljon pidemmälle kuin se, mitä nyt on tarjottu. On myös tarpeellista, että parlamentti otetaan mukaan tähän työhön, jotta voidaan päästä näissä hankkeissa eteenpäin tehokkaammin ja, ja oikeuspohjaa täytyy niin löytää, jotta voimme välttää eh, sopimusten muokkaamisen turhan takia, koska ne ainoastaan viivästyttäisivät niiden välineiden hyväksymistä, joita me välttämättä nyt tarvitsemme. Toiseksi meidän täytyy rahoitussääntöjä muokata. Meillä on montakin hanketta eh, pöydällä, mutta mitä sitten tehdään vuonna 2007? Se on merkittävä Merkittävä hetki. Me odotamme Barnierilta todellista tahtoa tehdä työtä. Parlamentti on tämän vuoden aikana osoittanut omaa tahtoaan valvontadirektiivin hyväksymiseksi ja monien muiden uuden direktiivin hyväksymiseksi ja tämän vuoden loppuun erityisesti eurooppalaisesta ähm, luokituslaitosten valvontajärjestelmästä. Meidän täytyy jatkaa tässä eteenpäin käytännönläheisellä tavalla järkevästi ja tehokkaasti. Juuri sitä me odotamme komissiota nyt. Kiitos, se sitten Precious Deros, puolitoista minuuttia. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Puheenjohtaja parosu puhui johdannossaan siitä, että tehdään jotakin työntekijöiden lähtemistä koskevia ehdotuksia. Hän ei ollut mitenkään tarkka näissä lausunnoissaan, mutta vihjasi siihen suuntaan aikaisemminkin, että lähettämisasiaan palattaisiin, jotta sosiaalista dumppausta voittaisiin välttää. On erittäin tärkeää myös, että tehdään sellaista lainsäädäntöä, jota, joka tarjoaa oikeudellista varmuutta niille, jotka tarjoavat julkishyödyllisiä palveluita. Ja minä parhaillani laadin mietintöä tästä aiheesta ja palaan asiaan sitten ensi vuoden alussa. Köyhyyden torjuntafoorumi on oikein hyvä asia, mutta ei ole mitään viitteitä siitä, että komissio hyödyntäisi 2020 strategiaa, jolle tämä foorumi perustuu. Esimerkiksi nykyisissä neuvotteluissa Irlannin hallituksen kanssa kriisin ratkaisemisesta. Jos 2020 ei ole se puite, jossa näitä käydään, niin mikä se sitten on? Ja mikä on eurooppalainen panostus Irlannin ongelmien ratkaisuun? sen lisäksi, että pyritään ratkaisemaan pankkien ongelmia. Tässä nyt laitetaan kärryjä hevosen eteen. Ja äh, parlamentti haluaa keskustella yhteisestä veropolitiikasta, jos tällaista ehdotetaan, ja jonkinlaisesta yhteisöverosta – mutta ennen kuin vakavissaan voidaan tällaisia ehdotuksia tehdä, niin on tehtävä aika paljon muita edeltäviä toimia. Ori. Sitten Ori, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Minä olen EPPn koordinaattori ja sosiaaliasioiden valiokunnassa. Minusta tämä työohjelma on erittäin hyvä ja että voimme eh, keskustella myös eh, näistä uusista taidoista, uusista eh, uudet taidot, uudet työpaikat lippulaivahankkeesta. hankkeesta On hyvin tärkeää päästä yhte, yhteisymmärrykseen komission kanssa, eikä komission kannata pelkästään kääntyä eh, neuvoston puoleen ja ottaa huomioon sen aikataulun, vaan meidän pitäisi katsoa tosiaan, tai sen pitäisi myös katsoa parlamentin aikatauluja ja, ja, ja, ja ajatella, miten tämä voidaan linkittää yhteen näiden budjetin, budjetin neuvottelujen kanssa. Me tarvitsemme sellaisia ohjelmia, joita voidaan valvoa, joita pitääkin valvoa. Ongelmia tähän liittyen on ne, kun koitetaan saada koulutustasoa nostettua. Valitettavasti kuitenkin emme ole nähneet lainsäädäntöaloitteita esimerkiksi työperäisistä sairauksista. Haluaisin korostaa kun sitä, että kun puhutaan lähetettyjen työntekijöiden direktiivissä, niin me tuemme tätä tarkempaa täytäntöönpanoa, mutta emme halua mitään uutta direktiiviä alalta. Ja kun puhumme tästä sosiaalirahastosta, aluekehitysrahastosta, globalisaatiorahastosta, niitä pitäisi tehokkaasti käyttää hyväksi ja pitää katsoa, mitkä ohjelmat noudattavat tai ovat mukana näiden prioriteettien kanssa työpaikkojen luomiseksi ja PK-alalla ei todellakaan haluta lisää byrokratiaa ja pitää ajatella myös eurooppalaisia ohjelmia ja niiden rahoitusta. Kiitoksia. Sitten Erit Erzog, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Puhun erittäin lyhyesti. Kiitämme komissiota työohjelmasta, joka oli varmasti hyvin vaikea laatia, sillä budjettia ei ole sen tueksi käytettävissä. Haluan korostaa niitä asioita, joita olisi siinä pitänyt olla, mutta ei ole. Esimerkiksi teollisuuspolitiikassa tarvitaan aloitteita. Raaka-ainepolitiikkaa pitää tarkastella, sillä sinne pitäisi edetä enemmän. Energiatehokkuus, energiainvestoinnit, samoin Niistä pitäisi olla selkeämpiä ehdotuksia komission työohjelmassa. On oikein hyvä, että tutkimus- ja kehityksen puiteohjelmaa on kehitetty edelleen ja haluamme korostaa sitäkin, että jos onnistumme saamaan sovun aikaiseksi budjetista, eh, Galileo- ja ITER-hankkeista, niin niihin on palattava uudelleen. On hyvä asia myöskin, että PK-yrityspolitiikka on esillä, sillä Sehän juhlii kohta juhlavuotta ja tarvitaan myös konkreettista politiikkaa sen toteuttamiseksi. Seuraavien puolen vuoden aikana meillä on kaksi, tai seuraavana vuonna on kaksi uutta jäsenvaltiota puheenjohtajina Unkari ja Puola, ja meidän on tarkasteltava unionin sisäistä koheesiota, sillä EUn itä- ja länsiosien väliset erot esimerkiksi paikoissa, palkoissa eivät ole hyväksyttäviä. Energiavarmuus on hyvin tärkeä asia ja itäisessä kumppanuudessakin meidän on päästävä eteenpäin. Meidän ei pidä perääntyä tästä. Kiitos sitten eh, Grosch puolitoista minuuttia. On Non è in aula. Passiamo... Hän ei taida olla salissa, joten siirrytään Katrin Trotmanin puolitoista minuuttia. Merci, eh, monsieur le président. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, tämä työohjelma esittää työllisyyden kasvua ja talouden kasvua luottamuksen kasvattamisena. Tämä on aivan oikein. Meidän talouskehityksemme malli ei voi ainoastaan jäädä siihen, että me taos- ja kasvusopimukseen tyydymme, joka on selvästi rajallinen. kasvuun täytyy keskittyä juuri työllisyyden kehittämiseen koko unionin alueella ja meidän täytyy työllisyys ja yhteiskunnan sosiaalikysymykset pitää talouden voiman indikaattoreina ja tässä yhteydessä täytyy nimenomaan pitää tuossa eurooppalaisessa transaktioverossa silmämme ja eurooppalaisten työllisyysministeriöiden täytyy myös miettiä näitä talousehdotuksia. Tuen niitä kollegoita, jotka ovat pitäneet kiinni tuosta lähetetyistä työntekijöistä ja yleistä julkisten palveluiden direktiivistä. Ne ovat tärkeitä. Myös tuo digitaalinen agenda unionissa on hyvin tärkeä asia uuteen, uutta talouttamme ajatellen ja meidän täytyy erityisesti vaatia komissiota lisää kunnianhimoa tässä kysymyksessä. Ja me emme voi nyt siirtää kansalaisia eurooppalaisesta hankkeesta syrjään ja rahoituskirjekuoria jakaessamme emme voi ajatella ainoastaan turvallisuuskysymyksiä. Ja erityisesti täytyy keskittyä tässä yhteydessä siirtolaiskysymyksiin, maahanmuuttokysymyksiin. Hyvä puheenjohtajamme, tämä työohjelma vuodeksi 2011, sen täytyy olla selvä esimerkki sellaisesta politiikasta, joka vastaa myönteisesti kansalliseen itsensä käpertymiseen ja tässä täytyy kaikkien jäsen jäsenvaltioiden osoittaa toimia, tahtoa toimia eteenpäin ja komissio voi tukeutua parlamenttiin, joka varmasti tukee ja sillä on myös oma ehdotusten teko, teko oikeutensa, jos tässä ei riittävästi kunnianhimoa esiin. Kiitos Trotman. Ja nyt sitten Elmar Brock, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät komissaari. Kolme teemaaihetta. Ensinnäkin uskon, että ulkovaltojen osalla komissio jolla on velvo- valtaa sillä alalla, sen pitäisi kumppanuusasioihin vielä puuttua vahvemmin tämmöisiä monivälisiä suhteita itäänpäin ja erityisesti ei pelkästään energian takia, vaan tämmöisiä strategisia näkökulmia pitäisi tuoda myös näihin itä, idässä sijaitseviin kumppanuuksiin muualta. Toinen kohta. En tiedä, miten rakennerahastot ja muut toimivat, mutta kun puhutaan taloudellisesta ohjausjärjestelmästä, niin se toimii äärettömän hitaasti. Ennen kuin rahaa saa, niin itse asiassa vuosi on jo kulunut. Ja monen, monen ohjelman osalta tämä on näkynyt ja tästä kumppanuusohjelmien osalta. Tiedän, että tämä liittyy tietysti tähän talousarvioasetukseen ja, ja, ja asia on edelleenkin kesken. Mutta jos meillä on, on rahaa käytettävissä, mutta se tulee aina liian myöhään ja sitä, sitä sitten haetaan jo muihin tavoitteisiin, niin tietenkin tämä syö itseltään pohjaa. Joten komission pitäisi jotain keksiä, päätöksentekoa tai ohjelmien päättäminen ja ohjelmien täytäntöönpano ja, ja, ja maksu pitäisi toimia paljon jouheammin. Ja kolmanneksi puhemies ja, ja komissaari, joka liittyy taloussuhteisiin USAn kanssa, joka on taloudellisesti ja strategisesti tärkeä, mutta minusta tuntuu, että tämä asiakirja on jäänyt vähän varjoon. Kyllä. Kiitos, Brock. Sitten Tikkau, puolitoista minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitokset, puhemies. Euroopan kansalaiset eh, vuodelta 2011 ja unionin toimielimiin nähden keskittyvät erityisesti työllisyyden kasvattamiseen ja sosiaaliseen Eurooppaan varapuheenjohtajana toimin eh, tuolla liikennevaliokunnassa ja olen kovasti pahoillani siinä, että siitä, että vuonna 2011 tuo liikenteen valkoinen kirja ei tulekaan julkaistuksi. Tämä asiakirja on äärettömän tärkeä tulevaisuuden näkökulmasta sekä rahoituspuolella että kohesiopolitiikassa, joka, ja mehän olemme aloittaneet niistä jo keskustelun. Työry, tuo, työohjelma vuodeksi 2011 eh, korostaa aloitteita erityisesti henkilötietojen suojassa ja sitten eh, tietojärjestelmien standardoinnissa ja julkisissa palveluissa, sähköisessä allekirjoituksessa ja erinäisissä sähköisten identifioinnin muodoissa. Nämä aloitteet ovat äärimmäisen tarpeellisia, jotta me voimme tämän digitaalisen ohjelmamme saada toimimaan ja jotta sisämarkkinat voivat toimia myös palvelupuolella. Täten me odotammekin kovasti innokkaina aloitetta e, näissä asioissa samoin kuin energiakysymyksissä. Ja tässä voimme miettiä erityisesti uudistuvien energiamuotojen ja sähkötuotantomuotojen kehittämistä kaikissa valtioissa. Näihin on kehitetty, investoitu paljon rahaa viime aikoina. Ja minä kohta päätän puheenvuoroni ja päätän sen siihen, että tämä energiakysymys ja digitaalinen toimi, agenda voivat luoda työllisyyttä koko unionissa ja luoda myös yhteiskunnallista Eurooppaa enemmän. Niiden pitäisi olla meidän etusia kysymyksinämme koko vuoden 2011 aikana. Grazie, onorevole Sica. Kiitos Sikau. Ja sitten Daniel Kaspari, puolitoista minuuttia. Sehr geehrter Herr Präsident, Puhemies, hyvä komission jäsen. Komissio on laatinut vuodelle 2011 hyvin kattavan ohjelman ja olisi hyvä, että siinä olisi paremmin asetettu tärkeysjärjestykseen asioita. Meillä on 26 komission jäsentä ja pääosastoa. Ja ei tarvitsisi olla niin, että jokainen pääosasto ja komission jäsen pyrkii pätemään sillä, että esittelee mahdollisimman paljon aloitteita. Tärkeämpää olisi keskittyä vain olennaiseen, sillä Eurooppa ei välttämättä etene parhaalla mahdollisella tavalla siten, että käsitellään, käsitellään mahdollisimman monia eri asioita. Olisin iloinen, jos transatlanttisissa suhteissa, kuten Brockkin jo totesi, pääsisimme viimein eteenpäin. Tämä aihe on pitkään jo ollut agendalla, mutta todellisia menestyksiä ei ole vielä nähty. Kun tarkastellaan eri maailman alueiden taloudellisten valtasuhteiden muuttumista, niin meidän on ehdottoman välttämätöntä tehdä amerikkalaisten kanssa yhteistyötä. Olisi hyvä asia, jos komissio aina työssään ottaisi huomioon senkin, että parlamentti on ulkokauppa-asioissa myös lainsäätäjä Lissabonin sopimuksen voimantulon jälkeen. Tällä alueella meidän on opeteltava yhteistyötä ja sitä, miten aloitteita saadaan vietyä eteenpäin. Ja toivon, että komissio panostaisi tähän asiaan ja varaisi paljon aikaa vuoropuhelulle ja yhteistyölle. Kiitos. Kollega, la parola ora. Kiitos. Ja sitten Mitchell, puolitoista minuuttia. Um, Kiitos. Haluaisin onnitella komissiota tämän asian valmistelun, valmistelun takia. Euroopan unioni koittaa nyt selvitä kriisistä, mutta se työ, jota on tehty tähän saakka ja joka vielä on tehtävää, tarkoittaa, että me emme saa unohtaa kansalaisia, jotka vievä ovat tuolla ulkopuolellakin. EPPn koordinaattori ja DV-valiokunnassa voin sanoa, että on aivan järkyttävää ymmärtää, että kun me sovimme 0,7 BKT-tavoitteisiin kehitysavusta, niin joka kerta kun jäsenvaltiossa eh, rahoituksesta päätetään, niin se on, budjet, se on se osa talousarviota, joka ensimmäisenä leikataan. Minä olen ymmärtänyt, ja kaikki muutkin ymmärtävät tämän, mutta kun BKT eh, pienenee, niin silloin myös tämä kehitysapukin pienenee, mutta ei sen pitäisi mennä eh, enempää kuin BKTLstä ja sitten vielä uudestaan pienentyä. Minä pyytän, että komissio tekisi kaiken mahdollisen Eh, heti kun eh, eh, vuosituhattavoitteita arvioidaan New Yorkissa, että jäsenvaltiot noudattaisivat sitoumuksiaan. Ei niiden tarvitse maksujaan pienentää, vaan niiden ei tarvitse tai ei ainakaan prosentteja vähennetä tästä jo niiden BKTL pienenemisestä. Kiitos Mitchell ja sitten puhet ilman Ensimmäisenä Pusutil. Eh, Kiitos puhemies. Haluan vain todeta, että talouskriisin johdosta on luonnollista, että keskitymme taloudellisiin näkökohtiin. Tämä ei ole pelkästään markkinoiden Eurooppa, vaan myös kansalaisten Eurooppa, ja siksi meidän on jatkettava myös Tukholman ohjelman täytäntöönpanoa, sillä Vastahan sovimme siitä ja sen on tarkoitus johtaa meidät konkreettisesti kansalaisten Eurooppaan. Ensi vuonna tarvitaan lisää toimia terrorismitorjunnassa ja yleisessä turvallisuudessa, sillä kansalaisemme haluavat EUlta lisää turvallisuutta. Meidän on tehostettava myös järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, erityisesti korruption alalla. Meidän on vahvistettava kansalaisten oikeuksia, esimerkiksi rikosten uhrien suojelua. Ja on sovittava yhteisestä pakolais- ja turvapaikkapolitiikasta, joka perustuu solidaarisuuteen. Kiitos Pusutil ja Balchidis. Ačiū gerimas pirmininkė, gerimas komisarė. Iš tikrųjų 2011... Mm, hyvä hyvä puhemies vuoden 2011 työohjelma vaikuttaa hyvin kunnianhimoiselta ja olisi toivottavaa, että tämä asiakirja johtaisi siihen, että, että Eurooppa rikastuu. Aikaisemmin on tehty paljon hyvin kunnianhimoisia suunnitelmia, eikä kaikkia niitä ole täytäntöön pantu. Muistan hyvin, että ne maat, jotka tänään kärsivät finanssikriisistä syvimmin, olivat aikanaan esimerkinomaisia äh, rahoituspolitiikan äh, mallioppilaita. Ja senpä takia nyt haluamme äh, tarkempaa valvontaa finanssimarkkinoilla ja energiatehokkuutta yhtä lailla, koska vain tällä tavalla voimme vaikuttaa Euroopan kilpailukyvyn parantumiseen ja siihen, että työpaikkoja saadaan Eurooppaan lisää. Kiitos. Ja sitten Andrew Brons. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Komission työohjelma 2011, siitä pistää esiin yksi asia, nimittäin kriisin varjolla komissio haluaa valtaa. Vero- ja talouspolitiikan koordinointi, laajempi täytäntöönpano, makrotalouden valvonta, kaikki johtaa kaikkeen muuhun paitsi kestävään kehitykseen ja osallistumiseen. Niin kauan kuin toimimme tällä tavalla, emme tule pääsemään kriisistä ulos. 2020 asiakirja tähtää siihen, että olisimme maailman innovatiivisin talousalue, mutta jos talous ei ole kunnossa, niin ei siinä innovaatiotkaan auta. Meidän on varottava, orjuttavaa talousjärjestelmää. 2020 strategia panostaa luovuuteen ja ehkäpä meidän pitäisi nytkin pyrkiä tukemaan työllisyyttä ja sitä kautta luovuutta. Bomiska. Kiitoksia sitten Rova Korotka. E, program e, komisji jest ambitny ale e, zabrakło mi jednego chciałabym żeby komisja. ohjelmanne on kunnianhimoinen mutta siitä puuttuu mielestäni se että haluaisin että komissio korostaisi jo olemassa olevien strategioiden täytäntöönpanoa ja myöskin lakien ja säädösten täytäntöönpanoa, koska nythän luodaan uusia strategioita, laaditaan uusia asiakirjoja samanaikaisesti kuin jo olemassa olevia jätetään panematta täytäntöön. Erityisesti mitä tulee energiasektoriin, niin tilanne on tämä. Tämän pitäisi olla erillinen kohta komission työohjelmassa. Jos olemassa olevaa lainsäädäntöä ei panna täytäntöön, niin ohjelma menettää uskottavuutensa, koska tällä tavalla me myös saimme aikaan tiettyjä vakavia talousongelmia Euroopassa koska monet maat mm, menivät yli Maastrichtin kriteerien. Ehkäpä ei ole kovin muodikasta eikä vetoavaa sanoa näin, mutta minun mielestäni tämä olisi tarpeen komission ottaa huomioon. Ja link- Kiitoksia paljon ja sitten Linkevičiūtė. Ačiū pirmininkė. Nors komisija užsibrėžė kuo greičiau atgaivinti darbo vietų kūrimą, dėja už... Kiitoksia. Komissio haluaa rohkaista uusien työpaikkojen luomista, mutta vaikuttaa siltä, että työllisyyden alalla komissio ei ole tehnyt riittävästi ehdotuksia. Komissio on laittanut käyntiin samat aloitteet, suositukset työntekijöille ja halutaan myös rohkaista työ, maahanmuuttajien työllistämistä, mutta tämä ei riitä, kun ajatellaan tulevaisuutta. Yksi ehdotus on se, että korotetaan eläkeikää, mutta ei ole riittävästi vaihtoehtoisia työllistävinä toimina. Me tiedämme, että laiton talous on myös vahvistumassa ja komissio ei tee mitään ehdotuksia sen torjumiseksi. Meidän pitäisi muistaa, että monet ihmiset elävät köyhyydessä Euroopassa ja haluaisin, että komissio korostaisi vähimmäistuloa. Ja seuraavaksi edustaja Sikielski. Przy formułowaniu programu pracy zawsze zakłada się z jednej strony... Kiitoksia, puhemies. Tämä työ sisältää luonnollisesti jatkuvuutta yhtäältä, mutta uudistusta toisaalta. Ja mitä tulee vuoden 2001 työohjelmaan, on jatkettava työtä kriisistä pääsemiseksi työpaikkojen luomiseksi ja talouden elvyttämiseksi. Olemme kuulleet vuoden 2011 tavoitteet ja meidän tulisi nyt syventää näitä uudistuksia entuudestaan, mitä tulee esimerkiksi niihin ratkaisuihin, joita sisämarkkinat meiltä kaipaavat. Meidän täytyy myös rahoituslaitoksia ja niiden valvontaa parantaa. Ja vuonna 2011 meidän on todella myös saatava aikaan uudistuksia virastojen suhteen. Ja meidän on oltava innovatiivisia ja uudenaikaisia kannattavuuden parantamiseksi eri aloilla ja meidän tulisi päästä näihin tavoitteisiin 2014-2020 rahoituskehysten kautta vahvistaen yhteistyötä. Kiitos. Ja sitten rouva Monika Smolkova. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda Ševčovič. Predložený pra... Kiitoksia paljon puhemies. Työohjelma on kunnianhimoinen se kattaa monia aloja, jotka voivat helpottaa tämän EU 2020-strategian täytäntöönpanoa. On sanottu paljon, mutta olisi mielenkiintoista tietää, mitä on tavoitettu. Olisi mielenkiintoista tietää, miten komissio suunnittelee näiden kirjallisten ehdotusten hyväksymistä ja soveltamista. Me olemme vieläkin lainsäädännöllisesti jäljessä ja haluaisin tehdä kysymyksen, joka liittyy yhteistyöhön komission ja parlamentin välillä ja neuvoston välillä. Uskotteko, että rakentava yhteistyö neuvoston kanssa on mahdollista ilman, että että muut tahot pääsevät puuttumaan tai vaikuttamaan asiaan. Ja sitten Euroopan komission varapuhemies, komissaari Shefkovitsilla on puheenvuoro, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ilmaista arvostukseni tätä keskustelua kohtaan ja kiittää kaikkia edustajia tästä positiivisesta ja ystävällisistä sanoista sanoista komission työohjelman suhteen. Uskoakseni, että jos katsotaan teidän esittämienne kantoja ja puheenvuoroja, niin äh, tavoitteiden yhtenevyys on aika suuri. Ja komission työohjelmahan oli vielä pitkälti yhteinen ponnistus ja tämä on sitä osoitus tänä vuonna rakenteellinen dialogi valiokuntien ja komission komission jäsenten välillä on saanut aikaan sellaisen työohjelman, joka sisältää todellakin nämä yhtenevät tavoitteet, jotka Euroopan parlamentilla ja komissiolla on. Monet teistä ottivat esiin, kuinka tärkeää on keskittyä asianmukaiseen täytäntöönpanoon, niin että ohjelmamme ja ehdotuksemme eivät jäisi pelkiksi äh, kirjaimiksi paperilla. Ymmärrän ehdottomasti tämän vaatimuksen ja sen takia me sisällytimme komission työohjelmaan myös äh, käynnissä olevan työn seurannan ja mielelläni palaankin Euroopan parlamenttiin säännöllisesti briefaamaan teitä siitä, kuinka tässä edetään tässä täytäntöön panossa niin, että voimme käydä tätä keskustelua ei pelkästään kerran vuodessa, vaan aivan säännöllisesti ja seurata komission työohjelman täytäntöönpanoa. Ihan tiedoksen kertoisin siitä, miten tänä vuonna toimitaan. 34 aloitteesta saadaan pantua täytäntöön ainakin 30, joten täytäntöönpanosta on todella suhteellisen hyvää ja haluaisinkin keskustella tästä aiheesta teitä todella, teidän kanssanne todellakin säännöllisesti. Ja sitten eh, olen iloinen, että kehotatte meitä tekemään enemmän eikä vähemmän, jo, jotkut poikkeukset tietysti pois lukien. Tämä on tervetullut ajatus Euroopan parlamentilta komissiolle. Olen samaa mieltä teidän kanssa, jotka sanoitte, että meidän täytyy suoriutua paremmin. Meidän ei täytyy pelkästään suoriutua hyvin, jotta saamme tavoitteet täytettyä, vaan meidän täytyy osoittaa, että korkealaatuisella työnteolla me voimme käyttää tuloksia parhaana vasta-argumenttina ja välineenä euroskeptisismiä vastaan ja menneisyyden haamoja vastaan, jotka nousivat esiin, esimerkiksi xenofobia, rasismi, protektionismi ja kaikki tällaiset ilmiöt, joita täällä on kuvailtu. Eli yhteistyöllä ja hyvällä yhteistoiminnalla voimme taistella näitä menneisyyden haamuja, haamuja vastaan. Infrastruktuurista sitten on totta, että tarvitsemme siihen panostutta, mutta tarvitsemme enemmänkin kuin infrastruktuuria. Meidän täytyy pystyä kilpailemaan maailmanlaajuisesti ja meidän täytyy pitää yllä kilpailukykyämme ja se vaatii tämän infra, infrastruktuurin kehittämistä. Se ei ole tarpeellista pelkästään taloita, äh, taloudellisten tavoitteen teiden saavuttamiseksi, vaan myöskin äh, vähemmän resurssoituja talouksia täytyy kehittää ja ympäristön kannalta positiivisella tavalla. Ja e- Euroopan mm, keskus pankkia on tarkoitus käyttää enemmän ja, hyväksi, ja käyttää hyväksi myöskin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia. No mitä tulee yhteismarkkinoihin, niin toivotan tervetulleiksi kaikki ne kommentit, jotka sitä koskivat, koska tämä on yksi meidän suurimmista kruunun jalokivistä täällä Euroopan unionissa. Jos me saamme, olemme saaneet aikaiseksi yhteismarkkinat, niin, niin se tarkoittaa sitä, että jos me saamme ponnistelta vielä enemmän, niin saamme sen, siitä mahdollisimman suuren hyödyn irti. Meidän on käytettävä uusia talouden alueita. Jotkut mainitsivat digitaalisen talouden, kuinka, voi, voisimme, kuinka paljon voisimme parantaa Euroopan taloudellista tilannetta, jos äh, käyttäisimme esimerkiksi sähköistä kauppaa tehokkaammin hyväksi. Mario Monti esitti, esitteli meille erinomaisen raportin. Michel Barnier työskenteli tämän raportin parissa ja käytti sitä pohjana ehdotuksillemme. Me käynnistimme keskustelun siitä, kuinka voimme saada yhtenäismarkkinat paremmiksi, avoimemmiksi, kilpailukykyisemmiksi ja parempia tuloksia tuottavaksi. Joten osallistukaamme, katsokaamme, mitä nämä Barnierin ehdotukset voisivat äh, hyödyttää meitä siinä mitkä olisivat ne kaikkein tärkeimmät ehdotukset ja uskon, että yhdessä me saamme aikaiseksi paremmat ja vahvemmat eh, yhteismarkkinat. Sitten hallinnollinen taakka. Tiedätte hyvin, että Interfer Hoigen on kirjannut ohjelmaan 25 prosentin hallinnollisen taakan keventämisen 2012 vuoteen mennessä. Komissio työskentelee kovasti, jotta päästäisiin tämän rajan pidemmällekin kuin äh, tämä raja, eli olemme jo siellä 30 prosentin kimpussa. Mutta täytyy sanoa, että kyseessä ei ole pelkästään Euroopan komissio, joka näitä tuloksia voi saada aikaan, koska usein on niin, että kansallisella tasolla hallinnollista taakkaa lisätään silloin, kun pannaan täytäntöön Euroopan äh, tason lainsäädäntöä. Ja siksi molemmilla tasoilla täytyy tehdä työtä, sekä eurooppalaisella tasolla että kansallisella tasolla. No sitten sosiaalisen ulottuvuuden merkitys yhtenäismarkkinoilla. Olen täysin samaa mieltä siitä, että olemme oppineet menneistä tapahtumista ja me esitämmekin ehdotuksia esimerkiksi lähetetyistä työntekijöistä, työaikadirektiiveistä ja yleishyödyllistä palveluista. Ja nämä heijastelevat tätä tärkeää sosiaalista ulottuvuutta. Yhtenäismarkkinat voivat toimia vain, jos kansalaiset ottavat sen avosylin vastaan. Ja sen takia meidän täytyy sisällyttää hyvin vakaa sosiaalinen äh, vaikutusarviointi kaikkien ehdotuksiin jotta tiedämme, että ehdotuksemme hyväksytään kansalaisten taholta. Rovat Savela otti esille hyvin kiihkeän kysymyksen ja vetosi kiihkeästi mahdollisen, aivovuodon ehkäisemiseksi. Eurooppalaiset saattavat pyrkiä EUn ulkopuolelle töihin. Toisinaan näin käy siksi, että edelleen on työmarkkinoilla esteitä liikkuvuudelle ja joskus taas kyse on tiedon mutta monesti kyseessä on myös se, että meidän koulutuksemme ei aivan vastaa eurooppalaisten yritysten tarpeita. Ja olen iloinen, että ihan pian käynnistetään keskus, keskustelu tästä lippulaiva-aloitteesta ja komissaarikollegani kertovatkin teille siitä, kuinka pystymme tässä paremmin sovittamaan yhteen osaamisen ja työpaikkatarpeen niin, että ihmiset toisivat oman potentiaalinsa Euroopan talouden käyttöön ja me kaikki hyödymme siitä. Monet teistä ottivat esille, kuinka tärkeää on rahoitusmarkkinoiden sääntely ja kuinka tärkeää on tehdä päätöksiä nopeasti. Kuinka haluamme siihen sitten päästä? Tulevaisuudessa olemme korostaneet jo, että meidän täytyy edetä paremmassa yhteistyössä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä. Ja me haluamme tehdä sen yhteisön uuden ohjelmoinnin puitteissa. Siinä päätetään, mitkä ovat prioriteetit, mikä on ajoitus, niin että voimme saada aikaiseksi haluamamme tulokset nopeammin ja voimme kiihdyttää lainsäädäntöprosessia vielä nopeammaksi kuin mitä se nyt on. Voin vakuuttaa, että jos puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin teemme parhaamme, jotta saisimme esiteltyä teille kunnianhimoisen projektin. Tarvitsemme tukeanne, jotta voimme selostaa kaikilla tasoilla medialle, kansallisille yleisöille tämän keskustelun äh, mittasuhteet. Kuinka paljon täällä Euroopassa voidaan saada aikaiseksi? Se on vain yksi prosentti BKTstä. Ja mikä Euroopan budjetin rakenne on? Itse asiassa 95 prosenttia palaa sinne kansallisiin talouksiin. Ja tämä keskustelu täytyy viedä myöskin kansalliseen pääkaupunkeihin. Meidän täytyy keskustella ja puhua kansalaisille ja selostaa heille, kuinka budjetti muodostuu niin, että saamme kunnianhimoiselle ehdotuksellemme kansan tuen. Ja sitten Elmar Brok viittasi ulkosuhteisiin, itäiseen kumppanuuteen, laajentumisprosessiin joiden parissa meidän täytyy työstää myöskin molempien puolin uskovuutta. Meidän, uskottavuutta. Meidän täytyy olla uskottavia neuvottelussamme ja kriteerien äh, seurannassa äh, ehdokasvaltioiden oh, kohdalla, mutta meidän täytyy myöskin äh, vaatia luottamusta toiselta puolelta. Ja yhdist... USA on hyvin tärkeä kumppani ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy mm, panostaa enemmän tähän alaan. No sitten kaupan alalla täytyy todeta, että Eurooppahan on valmis neuvottelemaan, se on valmis siirtymään seuraavaan vaiheeseen, mutta me tarvitsemme kumppaneita. Me emme voi saada aikaiseksi sopimuksia silloin, jos emme ole varmoja, että toisen puolen tarpeita, tarpeet eivät ole yhteneväiset. Mutta olen samaa mieltä, että tätä asiaa täytyy työstää koko ajan, täytyy esittää ehdotuksia, etsiä uusia avauksia, koska maailmankaupan avautuminen ilman muuta hyötyy siitä. Ja tämä uskoakseni on se, mitä talous eniten tarvitsee. Ja sitten vapaus, turvallisuus ja oikeus. Ihan hetki sitten siitä mainittiin. Olemme täysin tietoisia siitä, että tämä on yksi niistä alueista, joka huolestuttaa ja kiinnostaa kansalaisemme eniten. Ja sen takia olemme omistaneet niin suuren osan ohjelmastamme tälle osa-alueelle. Ja olen vapaa, äh, var, varma, että kollegani Malmström ja Reding ottavat huomioon kaikki esittämänne kommentit ja myöskin valiokunnissa käy, käydyn rakenteellisen vuoropuhelun. Kiitoksia. Käytin aikana nyt varmasti enemmän kuin oli tarkoitus, mutta kiitoksia paljon kysymyksistä ja kiitoksia teille kommenteista. Kiitoksia komissaarille. Keskustelu päättyy ja äh, seuraavassa täysistunnossa tapahtuu äänestys. Nyt pidetään kolmen minuutin tauko ennen kuin aloitamme seuraavan asiakohdan käsittelyn. Kollege, koll- Hyvät kollegat, aloitetaan työt uudestaan. Eli seuraavaksi komission julkilausuma koskien uuden